komissiota vastaan epäluottamuslauseen. Ja sitten sai tietää, että koko joukko jäseniä on vetänyt allekirjoituksensa pois tästä epäluottamuslauseesta. Ja tämä löytyy tuolta nettisivustolta. Epäluottamuslauseen allekirjoittamista tai tukemista ei enää ole 10, 10 prosenttia ei enää tätä tue ja sen vuoksi tämä menettely on päättyy tähän. Äh, edustaja Schaffhauser, tähänkö asiaan? Tästä aiheesta allekirjoitukset ovat jätetty. Meillä oli ihan säännönmukainen oikeustoimi. Näitä poisvetoja on. Mutta nyt me olemme tällaisessa oikeudessa tyhjössä. Haluaisin tuntea asiaan liittyvän oikeuskäytännön. Ja ottaen huomioon, että muodolliset toimet on täytetty, me olemme muodollisesti ja sääteenmukaisesti toimineet ja tehneet kaiken, mitä pitää tehdä. Miksi te vedätte tämän äh, sieltä koskevaan lausumaan ja palauttamislausuman pois? Päätöslausumalla ei ole tätä rajoittavaa oikeusvaikutusta. Selvä, kiitos. Me olemme toimineet menettelytapojen mukaisesti. Se, joka allekirjoittaa tällaisen asiakirjan, voi vetää allekirjoituksensa pois. Jos tämä allekirjoitus vedetään pois, niin silloin tämä asiakirja raukeaa, mikäli jokin toinen jäsen ei tule äh, hänen tilalleen. Tämä on työjärjestyksen 69 kohta 4 mukaan ja äh, vähimmäissä äh, määrää jäseniä ei ole saatu ja sen vuoksi tämä on rauennut. Ja me informoimme tästä välittömästi kaikkia jäseniä varmistaaksemme, että äh, kukaan ei halunnut korvata takaisin vedettyä allekirjoitusta. Oikeusasioiden valiokunta 29.